tietoa. Me uskomme osallistuvaan demokratiaan ja tämä on tapa luoda parempi tulevaisuus eurooppalaiselle perheelle, jonka jäseniä me kaikki olemme. Kiitoksia. Kiitoksia. Päätämme tämän keskustelun tähän. Ja niille teistä, jotka kenties pelkäävät Euroopan kansalaisuuden teemavuoden budjettia, olette Ehkä, ehkä teitä rauhoittaa se, että täällä oli budjettiasioista vastaava komissaari puhumassa tästä. Päätämme tämän teeman tähän ja seuraava esityslistakohta on yhteiskeskustelu EU-kehitysyhteistyöpolitiikasta. Herra Görensin mietintö eu kehitysyhteistyöpolitiikan tulevaisuudesta ja sitten suullinen kysymys komissiolle vuosi 2015, eurooppalainen kehitysyhteistyön teemavuosi. Ensimmäinen puhuja on esittelijä herra Görens. Arvoisa puhemies, Miksi kehitysyhteistyöpolitiikan on muututtava? Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikka ei voi enää olla sama, koska maailmakin on muuttunut. Nykyään seitsemän köyhää kymmenestä eivät enää elä vähiten kehittyneissä maissa eikä kehittyvissä maissa, vaan nimenomaan nousevissa talousmahdeissa. Toki globalisaatio parantaa tuo rikkauksia niille luo merkittäviä rikkauksia, mutta ei välttämättä puutteen alaisimmille. Myös väestökehitys laukkaa eteenpäin. Meillä on tällä hetkellä 7 miljardia ruokittavaa henkilöä, 20 vuoden päästä 9 miljardia. Jo tietyn maan kasvuprosentista tulee todellinen vasta silloin, kun se ylittää syntyvyysprosentin. 2000-luvulla EUn painoarvo maailmassa tulee vähenemään koko ajan. Jotkut puhuvat strategisesta rappiosta tai alennustilasta kun taas nousevien talousmahtien paino ja taloudellisen painon myötä kasvaa ja heistä on jo nyt tullut paljon vapautuneempia poliittisia toimijoita. Euroopan unioni on silti ensi maailman merkittävin kehitysyhteispolitiikan harjoittaja. Ja se haluaa säilyä sekä merkittävimpänä että myös parhaana toimijana tällä alueella. Seuraavassa kehitysvaliokunnan mietteitä tästä aiheesta. EU-kehityspolitiikan tärkein päämäärä on erittäin jalo. Se on ihmisarvon edistäminen köyhyyd, kitkemällä köyhyys, ei enempää eikä vähempää. Kehitysavun täytyy nimenomaan meidän etelän kumppaneidemme tarpeiden mukaan olla suunniteltua ja eh, kehitysyhteistyöpolitiikalla ei saa olla taka-ajatuksia. Sen täytyy perustua Euroopan kehityskonsensukseen sitten, kun eh, neuvosto, komissio ja parlamentti ovat yhteisessä sopimuksessaan todenneet. Ja minä ehdottaisin, että Lady Ashton myös allekirjoittaisi tämän sopimuksen, jotta kenellekään ei jäisi pienintäkään epäilystä siitä, mikä on Euroopan eri toimielinten ja eri toimijoiden käsitys eh, kehityspolitiikasta. Me haluamme vedota kaikkiin yksityisiin toimiin, toimijoihin, valtioihin, köyhin valtioihin, rikkaisiin valtioihin, monenkeskisiin toimijoihin, joita kaikki kantaisivat oman vastuunsa kehityspolitiikasta. Siksi me tuemme Euroopan komissiota, kun se haluaa eriyttää apuaan ja ottaa nousevia talousmahteja avunsaajien listalta pois, koska näiden ö, maiden talous mahdollistaa jo oman kehityksen. Köyhyyden vastainen taistelu ei saisi enää ö, nousta inter- kansainvälisestä solidaarisuudesta, vaan näiden maiden sisäpolitiikasta. Ö, meidän valiokuntamme mielellään näkisi, että tämä tapahtuisi dialogin puitteissa, nimenomaan dialogissa näiden maiden kanssa. Komission jäsen Piibalks kannattaa inklusiivista kasvua kehittyvissä maissa. Ja me tuemme tätä lähestymistapaa, mutta kuitenkin tarkennamme, että täytyy kehittyvissä maissa tukea kasvua sekä meillä että muualla. Sellaista kasvua, joka nimenomaan edistää köyhien elämänolojen todellista paranemista. Meidän täytyy pitää mielessä, miten tämä tuki ohjelmoidaan, ja siksi on välttämätöntä meidän mielestämme, että vähintään 20 prosenttia EUn kehityspolitiikasta kohdistetaan perussosiaalipalveluihin siten kuin YK ne vuosituhatta tavoitteissaan muotoilee. Euroopan unionin politiikan täytyy olla koherenttia ja johdonmukaista. Se tarkoittaa sitä, että täytyy luopua kaikista sellaisista toimista, jotka voisivat romuttaa jotain sellaista, mitä kehitysyhteistyöpolitiikan parissa on tehty. 27 jäsenmaan on oltava tietoisia tästä ja toimittava, jotta 28 toimijaa, eli EU ja nämä maat, voisivat vastata koordinaatio, Lissabonin sopimuksen vaatimaan koordinaation vaatimukseen. Esittelijän mielestä 28 maan dialogi ei ole läheskään tyydyttävää, ei sen enempää ministerien osallistumisen osalta, siten kuin he osallistuvat neuvoston kokouksiin. Ja mielestäni on myös äärimmäisen tärkeää, että me liitämme nämä kysymykset suurin poliittisiin kysymyksiin, strategisiin kysymyksiin, jotka nimenomaan asettavat ehtoja Euroopan unionin kehityspolitiikalle. Tarvittaisinkin tällaista äh, itsenäistä pohdintaryhmää, äh, solua, joka voisi Euroopan tasolla antaa todellisen lisäarvon äh, verrattuna jo olemassa oleviin kansallisiin organismeihin. Tulen eh, tekemään hyvin yksityiskohtaisia ehdotuksia ja ne löytyvät esi- eh, ne, eh, yksityiskohtaiset ehdotukseni löytyvät mietinnöstäni ja me tiedämme, ettei julkisessakaan keskustelussa kehitys ole tarpeeksi tärkeä teema. Siksi toivommekin, että parlamentti tukisi ehdotustamme siitä, että vuonna 2015 olisi kehitysyhteistyöpolitiikan teema vuosi. Miksi tarvitaan nimenomaan vastuullista kehitystä? Siksi, että vuosituhat tavoitteita ei koskaan saavuteta, jos keskitason tulotason maat, joissa seitsemän köyhää kymmenestä asuu, jos ne eivät ota vastuutaan. Vastuullinen kehitys on välttämätöntä ja siksi meidän täytyy myös EU-tasolla miettiä uudestaan tiettyjä standardejamme. Ja 2015 on varmasti korkea aika se tehdä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Bulan. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluan kiittää Charles Govensia aivan erinomaista mietinnössä. Mehän kaikki tiedämme täällä, että Euroopan unioni vastaa yli puolesta julkisesta tuesta, joka annetaan kehitysmaille. Ja vuosituhannen tavoitteeseen ei päästä vuoteen 2015 mennessä. Siitä syystä meidän täytyy esittää itsellemme kysymyksiä siitä, millä tavalla voimme parantaa kehitystukeamme ja millä tavalla voimme suhteuttaa sen esimerkiksi ulkopolitiikkamme ja maatalouspolitiikkamme. Euroopan kehitysyhteistyöpolitiikan tulevaisuuden täytyy kohdistua mitattavissa oleviin sitoumuksiin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Talouskriisi, ilmastonmuutos, nousevien talousmahtien kyky on johtanut siihen, että meidän täytyy määritellä prioriteettimme uudelleen. Prioriteettimme avulla voidaan määritellä elintarviketurvallisuus, terveydenhuoltopalveluiden saatavuus ja niin poispäin. Meidän täytyy pohtia eurooppalaiset toimielin ja kansainväliset järjestelmät uudelleen, ottaa huomioon ympäristö ja yhteiskunnan kehitys ja katsoa sitä, millä tavalla toimitaan esimerkiksi VTOn piirissä. Lisäksi meidän täytyy myös selvittää kansalaisillemme, että kolmansien maiden kehitys ei ole pelkästään mitään hyvän tekeväisyyttä, vaan se johtaa kehitykseen myös meidän maissamme. Kannattaa katsoa esimerkiksi niitä markkinoita, joita nousevissa talousmahdeissa Brasiliassa, Kiinassa ja Intiassa tarjotaan nyt eurooppalaisille. Meidän täytyy myös ottaa huomioon strategiset päätökset viime vuosien ajalla, sillä nousevat talousmahdot ovat olleet edelleen kehitysmaita aiemmin. Näiden maiden täytyy myös kantaa nyt oma kortensa kekkoon. Euroopan unionin täytyy viedä eteenpäin vastuullista kehitystä eurooppalaisella tasolla ja kansainvälisellä tasolla. Vuodessa 2015 ei ole mikään määräaika, vaan se on todellinen tilaisuus pohtia uudelleen Me ei pelkästään rahoitusvälineenä, vaan siinä, että kehitetään vastuullisia hankkeita ympäristöllisesti ja yhteiskunnallisesti katsoen. Haluan kiittää muiden ryhmien kollegoitani ja talous- ja sosiaalivaliokuntaa, kuten myöskin alueiden komiteaa siitä mahdollisuudesta, että vuodesta 2015 tulee todellinen kehitysyhteistyön juhlavuosi. Most Berman úr következik ugyancsak két percben. Sitten herra Berman, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puhemies. Tämä erinomainen Charles Görensin mietintö, jota siihen, että haluan esittää kolme kommenttia muutosagenda sanoo aivan oikein, että meidän täytyy saada parempi yhteys hätäavun ja kehitysyhteistyön välille. Alankomaissa minun jäsenvaltiossani äh, pyritään siihen, että pelkästään antaisi hätäapua. No se on absurdi ajatus. Se ei ole meidänkään tarpeidemme mukaista. Jos ei katsota muuta kuin Pohjoismalin äh, ja Se johtaa siihen, että muslimifanaatikot vain hyötyvät tilanteesta, jotka saavat puolelleen suurin osan väestöstä. Se, että alkaidille tarjotaan paratiisi, johtaa siihen, että ö, meille syntyy Afganistan lähelle omia rajojamme. Se, että katsotaan vain tällaisia pieniä asioita, johtaa siihen, että myös latinalaisen Amerikan huumekauppiaat kykenevät toimimaan yhä tehokkaammin ja tuomaan huumeensa Saharan kautta Eurooppaan. Siksi Malissa aktiivinen toiminta johtaa hyvän tulevaisuuden myös tuorekille. Hyvä puhemies, vuonna 2015 meidän täytyy saada maailmanlaajuiset sopimukset sen suhteen, millä tavalla tuona vuonna ja sen jälkeen huolehditaan siitä, että jokaisella on mahdollisuus selviytyä köyhyydestä. Siitä, että siihen tarvitaan julkista keskustelua. Vuosi 2015 täytyisi julistaa kehitysyhteistyön vuodeksi. Haluaisin kuulla komissaari Piibaksilta, voiko hän hyväksyä tällaisen ehdotuksen. Hyvä puhemies, lopuksi ilman avointa demokratiaa ovat tasaveroiset mahdollisuudet pelkkä illuusio. Se, että ihmisillä ei ole äänestysoikeutta omissa pääkaupungeissaan, ei johda siihen, että heidän tarpeensa tulisivat työ, tyydytetyksi. Meidän täytyy saada köyhien äänet kuuluviin alueellisissa ja valtiollisissa parlamenteissa niin, että myös vähemmistöt ja naiset otetaan huomioon. Me ei, toivon, että neuvosto tukee tätä kaikkea aivan yhtä kovasti kuin parlamenttikin. Kiitoksia. Köszönöm szépen. Most a bizottság hangját fogjuk meghallgatni. Kiitoksia. Sitten komission jäsen, herra Piivaks, olkaa Puhemies, arvoisat jäsenet. Minun täytyy, äh, minun täytyy aloittaa ensinnäkin kiittämällä Charles Görensia erinomaisesta mietinnöstä ja tästä keskustelusta, jota äh, käymme nyt täällä. Tämä tarvitsisi vielä paljon enemmän huomiota. Olen kiitollinen DEVE-valiokunnalle, koska meillä on aina mahdollisuus siellä keskustella kehityspolitiikasta, koska kehitysyhteistyö on varmasti yksi monimutkaisimmista politiikan aloista, koska se ei keskity pelkästään kehitystukeen, vaan myöskin toimimme toisilla politiikan saroilla. Ja se, mitä herra Boulogne sanoi, on myös totta. Meidän tulisi nähdä kehityspolitiikkaa ei pelkästään solidaarisuuden näkökulmasta. Solidaarisuus on varmasti osa ö, toimintatapaamme, mutta me myöskin investoimme kansalaistemme ja turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Siksipä tämä on mielestäni tällaista rajat ylittävää politiikkaa, joka vahvistaa unionia, niin jos se ö, hoidetaan kunnolla ja heikentää unionia, jos sitä ei hoideta kunnolla. Maailmassa on tapahtunut hyvin paljon muutosta parempaa. Meillä on nyt mahdollisuus ei vain helpottaa köyhyyttä, vaan useilla alueilla myös todellakin poistaa köyhyys. Ja EU on tärkeä kumppani, koska me aina pidämme kiinni lupauksistamme. Joskus olemme ehkä hitaita, mutta olemme rehellisiä. Meillä ei ole mitään taustaajatuksia. Haluamme ainoastaan auttaa maita pääsemään ulos köyhyyden kierteestä. Joten yritämme saada aikaan muutosta olla strategisempia, mutta jos on strategisempi, niin täytyy tehdä valentoja ja meidän lähtökohtamme on ihmisoikeuksiin perustuva lähestymistapa. Ei eroteta terveyspolitiikkaa, koulutuspolitiikkaa ja muita. Me katamme kaikki toimialat johdonmukaisesti. Ja olen erittäin iloinen siitä, että tässä mietinnössä katsotaan myönteisenä asiana, nähdään myönteisenä asiana mukaanottava ja kestävä kasvu, koska kumppanimme haluaisivat nopeaa kasvua, kasvua heti, BKTn kasvua. He eivät aina ymmärrä, että BKTn kasvu ei välttämättä ei tarkoita, että kansalaiset ovat tyytyväisiä ja että yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden ja sosiaaliturvan kysymykset ovat myös tärkeitä, mutta myös kestävyys on tärkeää E, ei ole hyväksi, jos maalla on vahvaa kasvua, mutta se tuhoaa ympäristönsä. Kaksi asiaa, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin kestävät energiamuodot. Se on tärkeää ei pelkästään ilmastonmuudon torjumiseksi, vaan myöskin talouskasvun kannalta. Jos me emme ole siellä, niin silloin hiilivoima vahvistuu joissakin maissa. Ja toinen tärkeä kysymys on elintarviketurvallisuus. Ja kuten herra Berman sanoi, jos annetaan vain humanitaarista apua, niin silloin ei koskaan huomioida tätä, koska katastrofeja syntyy yhä enemmän ja tämä maksaa aina enemmän. Eikä ole hyötyä siitä, jos vain pelastaa ihmisten hengen katastrofin yhteydessä. Heidän täytyy myös uudelleen rakentaa elämänsä, joten Georgia Kristallinan kanssa olemme luoneet vahvuutta. Tämä on se tapa, jolla toimitaan. Tällä tavoin säästetään rahaa ja jossain vaiheessa meidän tukemme ei enää ole tarpeellista, koska maasta on tullut riittävän vahva selvitäkseen elintarvikepulasta. Täällä puhuttiin myös vuoropuhelusta jäsenvaltioiden kanssa. Me olemme kehittyneet tässä toukokuussa järjestämme kokopäiväisen kehitysyhteistyöneuvoston, jossa korkea edustaja Ashton on puheenjohtaja. Olemme siis kehittyneet ja tietäen eh, korkean edustajan eh, kiireisen aikataulun, niin se, että hän on valmis kokopäiväiseen eh, neuvoston kokoukseen, tarkoittaa, että hänkin tietää, että on paljon keskusteltavaa. Eräs toinen asia on yhteiset ohjelmat. Olen nyt iloinen, että meillä on nyt myöskin ranskalaisia ministeriä, jotka tekevät tapahtuman liittyen yhteiseen ohjelmointiin. Ja And last but not least about... Viimeisenä, mutta ei vähempänä, kansainväliset sitoumukset. Välillä sanomme, että meitä ymmärretään väärin. Meillä on vuoden 2050 prosessin suhteen historiallinen mahdollisuus. Tämä puitteisto on todellinen mahdollisuus. Kehitysyhteistyöpuotteet ovat todellakin muuttaneet miljoonien ihmisten elämää. Meillä on mahdollisuus tarkastella tilannetta. Aloitamme uuden puitteiston ja uskon, että Euroopan unionin tulee täysin sitoutua tähän työhön. Tämä on hyvin tärkeää. Tämän vuoksi uskon, että kaikkein tärkeimmät vuodet kehitysyhteistyössä ovat käsillä. Tämä on meille maamerkki. Tämän vuoksi uskon, että eurooppalaisen kehitysyhteistyön vuoden järjestäminen vuonna 2015 olisi oikea-aikainen oikeanlainen toimi. Euroopan unionin tasolla se voisi mobilisoida ihmisiä sekä päättäjiä että yleistä mielipidettä erityisesti vuoden 2015 puitteiston jälkeiselle ajalle. Minä olen hyvin tyytyväinen siihen, että olemme saaneet tukea tälle ajatukselle olemme tarkastelemassa kaikkia tarpeellisia toimia tämän eurooppalaisen vuoden järjestämiseksi. Meidän täytyy saada tarpeeksi resursseja käyttöömme, jotta voisimme taata täydellisen menestymisen. Me tarkastelemme tätä työtä positiivisesta näkökulmasta, mutta meidän täytyy varmistaa, että Eurooppa voi vastata haasteisiin ennen kuin aloitamme työn. Komissio tulee palaamaan yksityiskohtaisen ehdotuksen myötä teidän luoksenne tämän eurooppalaisen teemavuoden suhteen. Tulen myöskin vetoamaan teihin. Te olette toinen budjettivallan käyttäjä ja meidän täytyy varmistaa, että meillä on riittävät resurssit, jotta voisimme menestyksekkäästi järjestää tämän eurooppalaisen teemavuoden. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Commissioner. Kiitokset äh, komission jäsen. Ja sitten EPP-ryhmän nimissä Filip Kaczmarek, puolitoista minuuttia. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Kiitos e, hyvät ja e, Valiokunta päätyi kehittämään tätä mietintöä ja tehdä agendan muutosta varten sen vuoksi, että tässä on kysymys näistä avainasioista Euroopan kehitysyhteistyöpolitiikassa. Haluaisin kiittää Charles Cowensia siitä, että hän on vastannut tähän tärkeään haasteeseen olen samaa mieltä komission kanssa. Meidän tulisi tarkastella asiaa nimenomaan järjestelmien parantamisen valossa. Kun on vähän rahaa, niin silloin täytyy tarkastella jokaista ikistä penniä, joka käytetään. Olen vakuuttunut siitä, että kehityspolitiikkaa on uuden aikaistettava, koska maailma muuttuu ja muutoksen tahti on hyvin nopea. Sen vuoksi meidän reaktiomme tulee myös olla nopea. Muutosagenda on yksi niistä toimenpiteistä, joihin meidän on ryhdyttävä ja toivon, että tässä onnistutaan. Mukaanottavan kasvun konsepti on keino yhdistää taloudellinen kasvu uusien sosiaalialan kehityskulkujen kanssa. Tämä konsepti on todella eurooppalainen malli eurooppalainen sosiaalinen markkinatalous on sen keskiössä, joten me näemme yhä vielä, mikä tämä tavoite on. Se on nimenomaan köyhyyden vastainen taistelu. Meidän tarvitsemme EUn kehitysyhteistyön olevan kestävää ja johdonmukaista ja olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä muutoksen agenda tuo meidät lähemmäksi tätä äh, päämäärää. és demokraták szövetsége nevében Cortés Lastra úr következik. Gracias, presidente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 que el criterio de diferenciación para conceder o no nuestra ayuda no se base solo en la renta nacional bruta sino que pueda emplear otros indicadores como el de desigualdad o vulnerabilidad. ei pidä lähteä liikkeelle myöskään ainoastaan bkt luvuista ja sen takia haluaisimme myös, että eh, transaktiovero tulisi tähän käyttöön. Ei saa unohtaa, että kehitysyhteistyöstä on hyötyä. Kiitos ja seuraavana edustaja Sargentini. Vihreät, olkaa hyvä. Dank u, voorzitter. Kiitos puhemies. Ja kiitos edustaja Görens teidän hyvästä mietinnöstä. Mutta se, mikä aina tuntuu olevan ongelma, on se, että talouskriisien aikoina meidän, lähdemme sopeuttamaan meidän kehitysyhteistyöpolitiikkaamme. Ja se on mahdollista, jos me olisimme tässä hyvin älykkäitä, jos me sanoisimme, että meidän lähtökohtanamme on politiikan johdonmukaisuus ja että me lähdemme kehitysyhteistyössä painostamaan erityisesti kauppaa ja investointeja. Mutta jos me emme näin tee, vaan itse asiassa vain katsomme, millä tavalla me voimme käyttää näitä rahoja, niin en ole täysin vakuuttunut siitä, että me hoidamme tätä hyvin kun sanotaan, että me voisimme tehdä tämän tehokkaammin vähemmällä rahalla. Näen tämän omasta kotimaastani, kun 0,8 prosentista BKTstä on laskenut 0,7 kehitysyhteistyölle maksettavasta rahasta. Joten kysymykseni teille komission jäsen Peebles onkin, koska me lähdemme todellakin toimimaan älykkäästi, koska me lähdemme toimimaan rehellisesti ja investoi, rehelliset investoinnit ottamaan lähtökohdaksi. Kiitos. Ja sitten Pohjoismaiden vihreä eh, vasemmisto, seuraava puhuja Omar Rien. Puhemies, kiitoksia. Herra komission jäsen, haluaisin korostaa yhtä asiaa tässä keskustelussa, nimittäin Afrikkaa. Afrikan mantereella kaikki nämä kysymykset ovat kaikkein vakavimmillaan ja myöskin Afrikassa on kaikkein suurempia mahdollisuuksia. Väestön kasvus kasvu vastaa tätä kaksi jakoisuutta. 40 vuodessa Afrikan väestö tulee lähestulkoon kaksinkertaistumaan. Voimmeko me käyttää tätä dynamiikkaa vipuna kasvun kehityksen tiellä ja kitkeä köyhyyttä pois? Köyhyys on valtava voima. Se aiheuttaa paljon epätasapainoa maailmassa. Apu ei ole mitään hyvän tekeväisyys politiikkaa, kurjuuspolitiikkaa, hyvät kollegat, todellinen kehityspolitiikka on politiikkaa, joka on investointi tulevaisuuteen ja joka tukee suurta kunnianhimoa, kunnianhimoa Afrikalle itselleen, kunnianhimoa myöskin meidän mantereillemme. Euroopan unionin tuleva kehitys riippuu tästä. Kiina on ymmärtänyt myöskin tämän ja maailman rauha riippuu tästä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraava edustaja Mitchell, puolitoista minuuttia. And thank you, Mr. President, and like. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää Charles Garensia ja komissiota tästä esityksestä. Kolme lyhyttä kommenttia. Ensinnä meidän on varmistettava, että on sellainen ympäristö, että kehitysmaiden talous voi kasvaa. Tarvitaan siis tehokasta julkista sektoria ja hyvää yksityistä sektoria ja on vähennettävä pk-yritysten taakkaa. Emme me tähän voi yksin päästä, mutta siihen voidaan kannustaa, siitä voidaan puhua ja ottaa muut poliitikot mukaan, että tämä on sielläkin tärkeää. Meidän on myös edistettävä omistajan oikeuksia, jotta tämä kaikki etenisi. Näin ihmiset kokisivat olevansa osallisia ja eh, osallisia myös tulevaisuuteen. Meidän on mietittävä myös politiikan eh, yhtenäisyyttä. Komissio jo sanoi, että jopa 6 miljardia voisi säästyä, jos me toimisimme paremmin yhteen kehityspolitiikassamme. Nyt olisi löydettävä sellainen tapaa, että tämä parlamentti voisi keskustella kansallisten parlamenttien kanssa ja pyysin, että eh, voitaisiin käyttää komission jäsenen eh, vaikutusvaltaa tähän suuntaan ja näin eh, kehitysministerit eivät menisi meidän ohi ja tilanne vain pahenee näin. Ja sitten kolmanneksi on puhuttu naisista yli 200 miljoonaa naista puuttuu maailmasta siksi, että eh, naispuolisin vauvoihin eh, koristuu väkivalta, tapetaan. Tämä asia on otettava esille. Kiitos. The next speaker is... Kiitos ja seuraava on edustaja Strifler. Puolitoista minuuttia monsieur le président, monsieur le commissaire. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin kiittää herra Görensiä tästä erittäin hienosta mietinnöstä. Kun otamme huomioon nykyisen budjetti- ja taloustilanteen ja sen, kuinka vaikea se on, on erittäin tärkeää, että me valvomme sitä, että varoja käytetään tehokkaasti ja niin, että saamme parhaita tuloksia aikaan. Resursseja täytyy suunnata yhä enemmän sinne, missä ne ovat tarpeen, että voisimme vähentää köyhyyttä. Meidän tulee pohtia enemmän eriytettyä monimodaalista lähestymistapaa. Komissio ehdottaa tuen suuntaamista erityisesti maanviljelyyn niin, että paikallisille käytännöille annettaisiin prioriteetti sekä pienille viljelmille. On erittäin tärkeää, että jos komissio haluaa todellakin tukea maataloutta. Me otamme myöskin ravitsemuskysymykset vuosille 2014-2020 huomioon. Köyhyyden poistaminen tapahtuu myöskin strategisten toimien ja synergian kautta, jotta me saisimme aikaan sellaista tukea, joka pystyy kasvattamaan kehitystä, kestävää kehitystä vuoden 2015 tulee olla kehityksen vuosi, kestävän kehityksen vuosi. Kiitoksia puhemies. Kiitos oikein paljon. Ja seuraavana Fisas Eshela, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, aivan haluaisin onnitella edustaja Görinsiä rennoista mietinnöstä. Muutossuunnitelma on todella tärkeä, kun mietitään uudelleen kehitysyhteistyötä ja halutaan parantaa avun laatua ja tehokkuutta, ottaen huomioon globaalin tason muutokset, uudet kansainväliset toimijat tulevat esiin ja me joudumme menemään talouspoliittista konsulaatiolla kohti. On hyvä, että komissio pitää eriyttämistä tärkeänä, mutta on kuitenkin harmi, että BKT on ydinindikaattorina tässä politiikassa. 70 prosenttia köyhyysrajan alla elävistä asuu keskitason maissa, jos haluamme todella vaikuttaa köyhyyden vähentämiseen, ei saa unohtaa rikkauden eh, tai hyvinvoinnin eh, tason lisäksi se seikka, että jotkut maat eivät ole sisäisesti yhtenäisiä. Pitää huomioida myös eh, ihmisen kehityksen indikaattori. Ja monet näistä maista voivat olla tärkeässä asemassa kolmio mm, yhteistyössä ja etelämaiden välisessä yhteistyössä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten puhujat ilman puheen luetteloa. Pako, eh, Soltan Pako, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minulla. Minä haluaisin siis yhden minuutin puheenvuoron myöhemmässä vaiheessa. Niin, nimeni oli jo täällä. Seuraavana edustaja Castello. Sosialista Sosiaalidemokraatit. Kiitos puhemies. Minä puhun täällä Michael Cashmanin nimissä. Hän on varjoesittelijä SND-ryhmässä ja hän on nyt myöhässä. Ensin haluaisin kiittää esittelijää hänen erinomaisesta mietinnöstään ja kiittää myös komissiota heidän sitoumuksestaan äh, tämän mietinnön laatimisessa. Tässä mietinnössä on saavutettu meidän mielestämme tasapaino kehitysyhteistyön johdonmukaisuuteen ja kattavuuteen. Me saamme tällä tavalla jaettua oikeudenmukaisemmin hyvinvointia ja tässä painotetaan kestävää kasvua kaikille. Ja mitä tulee eriyttämiseen, me pidämme hyvänä tätä vahvaa kieltä liittyen poliittisiin vuoropuheiluihin, liittyen köyhyyden vähentämiseen, sisäiseen solidarisuuteen ja oikeudenmukaiseen rahoitukseen meidän puoleltamme. Me emme kuitenkaan voi lopettaa kaikkea rahoitusta, varsinkaan näille niin kutsutuille keskitason tulomaille, varsinkin Karibian ja Tyynämeren alueella. Me tarvitsemme jonkinnäköisen suunnitelman tämän rahoituksen lopettamiselle, varsinkin varsinkin näille pienille maille, jotka voivat olla huomattavasti haavoittuvampia. Ja sen vuoksi tämä haavoittuvuus on otettava huomioon siinä vaiheessa, kun mietitään, millä tavalla varoja jaetaan. Kristina Uljand, Kiitos ja seuraan Kristina Uljand. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikka on kaikkein yhteen liittyvintä politiikkaa, jolla on suorat linkit ihmisoikeuksiin, ulkopolitiikkaan, kalastuspolitiikkaan ja muihin politiikan aloihin. Silti, kuten esittelijä on tuonut esiin, poliittinen keskustelu eri toimijoiden välillä ja yhteistyö jäsenmaiden välillä, komission ja ulkosuhdehallinnon välillä on yhä melko hallitsematonta Meillä on yhä eroja europolitiikan alojen välillä ja eri Euroopan unionin toimijoiden välillä. Tämän tulisi olla komission vastuulla ja vetoisin komissioon, jotta se loisi enemmän johdonmukaisuutta kehityspolitiikkaan. Haluaisin myöskin huomauttaa, että kun keskustelemme kehitysyhteistyöpolitiikasta, me käsittelemme laajempia tuensaajien joukkoja kuin perinteiset tukimaat. Olemme pyrkineet kehittämään apua esimerkiksi Ukrainalla kehityksen rohkaisemisessa. Kiitoksia. Ferreira, Kiitos ja edustaja Ferreira. Kiitos puhemies. Euroopan unionin kehityspolitiikkaan ei ole tehty perustavanlaatuisia muutoksia siinä siihen tarvittaisiin muutoksia, jotta voitaisiin päästä YK sitoumusten suuntaan. Ja pitäisi myös varmistaa se, että kehitysmaiden omistajuutta lisättäisiin ja näin edistettäisiin niiden omavaraista kehitystä. On huolestuttavaa havaita, että on annettua, annettu uudenlaista tukea esimerkiksi niin kutsutulle monimutkaisille mekanismille ja tästä aiheutuu paljon epävarmuutta ja usein ei muisteta hyvää hallintoa tai e, veropolitiikkaa, oikeuslaitosta pitäisi ottaa huomioon kunkin maan erityistilanne ja vaalien tulos ei Eurooppa voi täältä vain viedä päätöksiään ja sitten pitää toimia myös eh, yhteen sopivasti eri politiikan alueen välillä. Kiitos edustaja Keli. Eh, Kiitän. Eh, uskon, että Euroopan unioni voi ihan oikeutetusti olla ylpeä omasta kehitysyhteistyöpolitiikastaan ja tämä todettiin myös samalla kun unioni sai Nobelin rauhanpalkinnon, joka annettiin nimenomaan tukeen kehitykseen Euroopan sisällä ja rauhalle Euroopan sisälle. Ja vaikkakin jotkut kyynikot ovat tehneet tämän palkinnon naurettavaksi, niin minusta me voimme olla ylpeitä siitä, mitä me olemme saavuttaneet. Ja se on myös kannustin jatkaa eteenpäin ja tehdä mitä me voimme. Yrittää ylläpitää rauhaa, ei vain täällä, mutta myös ulkopuolella rajojemme kehitysavun muodossa. Rauha ja kestävyys ja talouden todellista kehittämistä on lähtökohtana. Ja haluaisin vielä Musta se, mitä Fisas sanoi, BKT ei pitäisi olla ainoa indikaattori, kun mietitään, mihin maihin me parhaalla tavalla investoimme. Kiitos. Kiitos, edustaja Brons. Thank you. The report... Kiitoksia. Mietintö viittaa merkittävään nousuun Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa huomattava ei minusta ole oikea sana uhkaa, vaan parempi sana. Se uhkaa monia sektoreja Euroopassa, erityisesti omassa maassani yhdistyneessä kuningaskunnassa. Mietintö ilmaisee hämmästyksen siitä, että köyhyyttä ei ole onnistuttu vähentämään, mutta tietenkin orja olosuhteet ovat välillä tämän menestyksen perusta. Meidän tilanteemme on sellainen, että he tuhoavat meidän teollisuuttamme, kun me samaan aikaan tuemme heitä. Globaali kehitys tässä mietinnössä viittaa siihen, että nämä kasvavat taloudet tulevat rikkaammiksi ja rikkaammiksi meidän omien työntekijöiden kustannuksella. Kuitenkin tuloerot maiden sisällä kasvavat, kun eri työläiset joutuvat työttömiksi. Kiitoksia. Kiitos. Viimeinen puhuja on edustaja Tiroli. Euh, merci, euh, monsieur le président. Kiitos puhemies. Muutosohjelma, jota komissio ehdottaa, siihen liittyy eri epävarmuustekijöitä. Ensinnäkin tämä eriyttämisperiaate ja sen täytäntöönpano. Komissio haluaisi, että 2014 alkaen eh, niiden maiden valinta, joihin kohdistetaan kehitysapu, lähtee liikkeelle ainoastaan PKT-luvuista, mutta kuten Rova Ashton sanoi, tämä ei ole pelkästään eh, laskennallista eh, työtä, vaan meidän on todella mietittävä politiikkaamme kehitysyhteistyöalalla. Eikä tämä myöskään ole kotonun sopimuksen mukaista. Olen vakuuttunut siitä, että AKT-maat, joilla on ollut eh, myönteisiä taloudellisia aikaansaannoksia, tarvitsevat kannustimia jatkossakin. Niitä ei saa nyt rangaista siitä, että siellä on pystytty toimimaan kurinalaisesti ja hyvää hallintoa noudattaen. Kiitos. Edustaja eh, komission jäsen, olkaa hyvä. <coughs> Mr. President, there have been a lot of interesting points, and if I... Täällä on esitetty paljon mielenkiintoisia asioita, jos tässä nyt ihan nopeasti kävisin lävitse nämä pääasiat. Filip Kaczmarekille minä uskon, että se mitä tässä nyt yritetään todellakin tehdä on se, että apu olisi jonkinnäköinen katalysaattori sille, että saadaan tuloksia ja että me voisimme ehkäpä saada aikaa sitä kautta vielä vahvempia, vahvempaa muutosta. Ja meidän tavoitteemme on avoimuus, valmistava teollisuuden alalla, kuten Barnier ehdotti. Jos me onnistumme tässä, niin silloin me pääsemme eteenpäin ja kiitokset teidän tuellenne tälle muutoksen agenda-työlle. Me olemme puhuneet kauan tästä differentioimisesta. Se ei ole, miten se nyt sanoisin, sinällään varsinainen kunnianhimo, vaan se on ihan todellisuus siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja meillä on uusia välineitä, EU-välineitä yhteistyölle, joita jatkossakin käytämme kumppanuusmaittemme suuntaan. Mutta on maita, jossa meidän pitäisi jatkaa köyhyyden vähentämistä, koska taloudellinen taso ja maiden erilainen koko vaatii erilaista yhteistyötä. Sargentiinille me investoimme, me investoimme, me muutamme myös lähestymistapaamme tämän muutoksen agendan puitteissa. Ja kyllä, Afrikka on prioriteetti. Se voisi olla vaurauden manner, mutta se voi myös olla täydellisen katastrofin manner. Joten meidän sitoumuksemme Afrikan kanssa on tarpeellista, koska kukaan muu ei tue Afrikkaa heidän pyrkimyksissään kohti vaurautta. Ja minä uskon, että Afrikka katsoo Euroopan suuntaan ei vain rahan toivossa, vaan hyvin paljon hake, he hakevat myös rohkaisua ja tukea kehitykselle. Ja minä uskon, että Afrikasta voi tulla maailman talouden eteenpäin viejä, eikä vain manner, missä on paljon epävarmuutta. Ja me toki pidämme tärkeänä, että yksityinen sektori tulee tähän mukaan, koska se vahvistaa myös äh, ihmisoikeusagendaa. Jos me puhumme ihmisoikeusagendasta, PK-yrityksistä, äh, tekijänoikeuksesta, Se on aina hieman haavoittuvaa. Tämä täytyy olla laajempana mukaan, että tämä koskee myös sukupuolinäkökulmaa ja tätäkin jatkamme, koska se kuuluu ihmisoikeuksiin sekin. Mutta se tarvitsee hieman tukea. Ja ajatukset yhteistyöstä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välillä on ihan hyvä ajatus, koska monta kertaa kansalliset parlamentit ovat huomattavasti sitoutuneempia näihin asioihin kuin mitä me odotamme heidän olevan. Tämä on tärkeää, kun ajattelemme, minkälaisessa maailmassa me jatkossa elämme. Ja sen vuoksi koko keskustelu on tärkeää ei vain sitä, kuinka paljon rahaa annetaan kehitysyhteistyöhön, vaan kysymys on tästä maailmasta, jossa me nyt elämme ja minkälaisessa maailmassa me haluaisimme elää 15-20 vuoden kuluttua. Ja keskustelussa on kysymys siitä, miten saadaan ihmiset mukaan. Ja sitten myös elintarviketurvallisuus, maatalous ovat myös prioriteettejamme jatkossakin. Ja tässä meillä on tämä uusi aloite. Me olemme ensimmäisen kerran ottaneet äh, myös äh, ravinto äh, näkökulmat mukaan niin, että tarkoitus 2025 mennessä saada 7 miljoonaa lasta pois tuolta nälkärajan alapuolelta. Eli tarkoitus äh, on, että meillä ei olisi aliravittuja lapsia, koska se on suuri häpeä ja sitä ei saisi tapahtua. Ja niin kauan kuin meillä on yksikin lapsi tässä tilanteessa, emme ole tehneet velvollisuuttamme. Tämä on hyvin tärkeää. Meidän tulee tähän keskittyä. Sitten tästä different toimisesta vielä. Toki Kiinassakin on tällaisia köyhyystaskuja, mutta meillä on kuitenkin yhteistyösopimuksemme ja jos Kiina tekee sen, mihinkä se on sitoutunut, eli taistelee köyhyyttä vastaan, niin minä uskon, että he kykenevät hoitamaan tämän köyhyyskysymyksen. Tämä 20-50 tavoitteen pitäisi olla kattava ja niin, että maat tekevät ja ponnistelevat omassa maassa ja meidän tulisi se myös tunnustaa. Mutta meidän tehtävämme ei ole lähteä täällä puuttumaan pikkuasioihin siellä ja täällä. Se ei riitä. Tämän koko agendan pitäisi olla huomattavasti laajempi. Sitten edustaja Castillo, mitä tulee näihin eh, keskitason tulomaihin, ne tarvitsevat omat kriteerinsä. Olen samaa mieltä tästä. Me olemme puhuneet näistä banaaniyritystoimenpiteistä ja sitten muistakin mietimme, että minkälaisia kriteereitä käytetään. Ensimmäisellä kerralla oli hyvän, hyvin selvää, että parlamentilla oma kriteerinsä. Ja jos me puhumme näistä kriteereistä, onko BKT hyvä vai ei, no siitä voidaan keskustella – mutta meillä pitäisi olla johdonmukainen lähestymistapa. Kristin Ojulantin, niin kyllä, minä sanoisin, että me olemme huomattavasti paremmassa tilanteessa kuin missä Lui aikoinaan oli. Me olemme hyvin johdonmukaisia ja me parannamme lähestymistapaamme ja työskentelemme erilaisten strategioiden parissa. Sitten edustaja Ferreira Sitoumukset on täytettävä ja kaikkein tärkein sitoumus, jonka me olemme tehneet, on tämä 0,7 prosentin osuus BKTstä vuoteen 2015 kehitysapuun. Ja siinä tämän parlamentin tuki on tärkeää varsinkin, kun nyt valmistelemme uutta rahoituskehystä. Meidän osuutemme on tämä sitoumus 0,7. Se on osa sitä ja se on tärkeä osa ja sitä pitää noudattaa. Ja sitten vielä lopuksi. Herra Keli, puhuitte tästä rauhan Nobel-palkinnosta. Minusta se oli oikeutettu. Ja jos ajattelen omaa maatani Latviaa, jos minun maani on turvassa ja kohtuullisen hyvässä vaurauden tilassa, niin se on jo hyvin paljon. Kiitos EUn ja me olemme saaneet aikaan muutoksia, jotka olisivat muuten olleet mahdottomia. Ja tämä on asia, jota meidän, on asioita, joita meidän täytyy tukea, varsinkin Afrikassa, mutta monet maat sielläkin ovat pieniä, jopa Etelä-Afrikka, joka on kuitenkin suurin, siellä on kuitenkin aika pieni. Joten ainoa keino, jolla Afrika voi kehittyä, on tehdä yhteistyötä ja EU antaa tässä hyvän esimerkin ja rohkaisun. Ainakin minä uskon tähän. Ai niin, ja vielä edustaja Bronx. Me emme välttämättä tue maita, me yritämme toki vahvistaa maita, mutta me haluamme tukea ihmisiä. Sitä ei tule ymmärtää väärin. Me tiedämme, että kaikkein kestävin tapa taistella köyhyyttä vastaan on tukemalla maiden hallituksia heidän luonessaan strategioita, mutta meidän tukemme menee ihmisille. Ja mitä tulee sitten AKP-maiden eriyttämiseen, niin meillä on vuoteen 2020 kotona on sopimus ja me tulemme toimimaan vastuullisesti tämän sopimuksen suuntaan ja me vastaamme kumppanuusmaittemme pyyntöihin. Me emme tee mitään unilateraalisia muutoksia ja lähde muuttamaan yksipuolisesti mitään suhteita. Ja samanaikaisesti myös tässä parlamentissa pitäisi keskustella siitä, mitä tapahtuu kotonuun sopimuksen jälkeen 2020. Kiitos. After so many congratulations. Kiitos. Tässä näin monen onnentoivuksen jälkeen edustaja Görens saa kolme minuuttia, voi vetää yhteen tämän keskustelun. Merci, monsieur le président. Après... Kiitoksia puhemies. Näiden kiitosten jälkeen pyrin olemaan vaatimaton. Kiittäisin aluksi kaikkia kollegoja näistä kiitoksista, joita olemme saaneet valiokunnassa tehdystä työstä. Tiedän, että kaikkia ei ole hyväksytty ilman nyansseja, erityisesti eriyttämisen periaatetta. Puhumme tässä kaikista mahdollisista nyansseista koko alueella, koko unionissa ja kaikilla kielillä. Tässä on suuria eroja meillä on myöskin 112 miljoonaa köyhää Euroopassa. Tämä ei ole syy jättää maailman köyhyyttä syrjään. Meidän tulee ajatella omia köyhiämme ja köyhiä muualla. Uskon, että erilaisia välineitä voidaan käyttää riippuen maasta, jossa köyhät henkilöt elävät. Meidän yhteistyöperiaatteemme ei pidä olla liian uhka rohkea eikä liian pelokasta. Sen tulee olevan yhteistyötä mukaan ottavaa. Tämä on minun periaatteeni. Minulla on joitakin kysymyksiä ja aiheita olla tyytyväinen. Kysymysten joukossa on hyvin suuri kysymysmerkki siitä, saammeko me nämä 0,7 prosenttia BKTstä suunnattua apuun. Tämä on hyvin vaikea tehtävä. Meidän ei tule kuitenkaan luovuttaa. Kukaan muu ei tule tekemään tätä työtä meidän puolestamme. Kuinka me voisimme paremmin tiedottaa kansalaisia? Tässä voisi olla aiheita tyytyväisyyteen, tyytyväisyyteen, sillä Vivaksin kommentin perusteella vuosi 2015 on eurooppalaisen kehitysyhteistyön teema vuosi lähestulkoon jo päätettynä. Voimme vuonna 2015 tulla kertomaan, mikä meidän mielestämme on kaikkein tärkeintä kehitysyhteistyössä, mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä kumppanuuksia. Meillä on vielä jonkin verran aikaa käyttää meidän omaa vaikutusvaltaamme. Muu maailma kehittyy valtavaa vauhtia ja meillä on vielä vaikutusvaltaa. Meillä on myöskin tietotaitoa. Meidän tulisi pyrkiä käyttämään siis sitä tietotaitoa muidenkin eteen, omien kansalaistemme ja muun maailman eteen. Olen vierailut erittäin monissa maissa, kehitysmaissa, joissa Eurooppa on kaikkein suurin tukija ja Euroopan unionin imago on kännen, käänteisesti verrannollinen Euroopan unionin tuen tärkeyteen. Meidän tulisi nyt poistua tästä vaatimattomuudesta. Se ei ole hyödyksi. Kiitoksia. Kiitokset kollega Görens. Ja näin keskustelu on päättynyt ja äänestys on huomenna kello 18. Seuraava esityslistan kohtaan yhden minuutin puheet, artikla 51 työjärjestyksen